naisten roolia yritysmaailmassa. Ja sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi Sri Lankan ja Myanmarin parlamentin edustajia, jotka ovat tarkastelemassa budjetin valvontamenettelyitä. Meillä on kunnia saada teidät vieraaksi tänne ja toivotamme teille hyvää oleskelua. Pöytäkirjat edellä.